to be switching e, Proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Hyvät e, naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, istunto on avattu. Olkaa hyvä ja asettautukaa paikoillenne. Täysistunto e, jatkaa 20, 26. maaliskuuta jälkeisellä kokouksella. Ihan alkuun ilmoitusasioita. Kymmenen päivää sitten moskovalaiset, moskovalaisia sai surmansa terroristien iskusta. Me Yhdymme uhrien perheiden suruun ja toivomme, että teon tekijät saatetaan edes vastuuseen mahdollisimman nopeasti teoistaan. Euroopan unioni on aina tuominnut tällaiset väkivallan teot. Tänä päivänä vietämme myöskin sit, äh, äh, 70-vuotispäivää siitä, kun Stalin antoi määräyksen puolalaisten upseerien surmaamisesta. Edellisellä vaalikaudella Euroopan parlamentin jäsenet, jäsenillä oli mahdollisuus seurata elokuvaa Katin. Perjantaina se Tämä elokuva ensimmäistä kertaa esitettiin Venäjän valtiollisessa televisiossa. Ja tänään 7. päivä huhtikuuta ensimmäistä kertaa Venäjän federaation ja Puolan pääministerit yhdessä muistavat Katinin uhria. Tämä on tärkeä askel Puolan ja Venäjän välisten suhteiden lähentämisessä ja ylipäätänsä Itä- Itä-Euroopan sovinnon vahvistamisessa, luittamisessa itä, idän ja lännen välisen yhdistymisen uusi merkittävä askel. Siitä olemme iloiset. Samoin haluaisin kertoa teille, että tämän päivän täysistunnossa – varapuhemies, äh, äh, äh, puheenjohtaja Sepsovic on Euroopan komission puheenjohtajan Baroson tilalla. Baroso pahoittelee sitä, ettei pääse tilaisuutemme perhesyistä. 25. päivä maaliskuuta pidetyn istunnon pöytäkirja on teille jaettu. Onko teille tähän, näihin, tähän pöytäkirjaan jotain kommentoitavaa, ellei pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Edustaja Speroni työjärjestykseen. Signor Presidente, Puhemies, te muistitte täällä